mihinkä ei ole huomautettu mitään kokouksen loppuun mennessä. Tämä kokous äh, menee internetin kautta webstreamingiin. Ja Contnewsista löytyy myös mitä kieliä meillä on tulkattuna. Esitetään kohta numero neljä. Meillä on tänään uuden jäsenen nimittäminen tilintarkastustuomioistuimeen esityslistalla. Tanskan äh, tilintarkastus tilintarkastustuomioistuimen jäsen on ikävä kyllä kuollut. Ja hänen tilalleen ehditään nyt Bettina Michelle Jakobsen ja tervetuloa. Me annamme teille ihan pian puheenvuoron, niin saatte esittäytyä. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Distinct... Kiitoksia puheenjohtaja. Arvon valiokunnan jäsenet, hyvät kuulijat. Kiitoksia, että sain tämän mahdollisuuden esitel- esittäytyä teille. On suuri kunnia voida esiintyä täällä Tanskan nimeämänä tilintarkastustuomioistuimen jäsen ehdokkaana. Haluan lyhyesti kertoa itsestäni ja siitä, miksi haluan tulla tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi. Ammatillisesti minulla on kaksi ähm, maisterin tutkintoa, yksi oikeustutkinto ja yksi valtiotieteen tutkinto. Olen omistanut suurimman osan elämästäni tilintarkastusasioihin. Olen ollut julkisen sektorin tilintarkastustöissä neljännesvuosisadan. Ja tarkastuskokemukseni on hankittu Tanskan kansallisessa tarkastusvirastossa, mutta minulla on myös kansainvälistä tarkastuskokemusta. Olen ollut täällä Naton kansainvälisessä tarkastuslautakunnassa. Minulla on todellista kokemusta, koska olen päässyt kansallisesta tarkastusvirastosta aina johtajaksi ja olen myös avustanut päätilintarkastajaa ja olen ollut tekemisissä muun muassa kehitysstrategioissa, sidosryhmäsuhteissa ja ylipäänsä olen osoittanut johtajuutta tässä työssäni. Olen ollut myös vastuussa merkittävästä määrästä performanssitarkastelua ja olen tehnyt raportteja Tanskan parlamentin tarkastusvaliokuntaan ja olemme jatkuvasti tekemisissä muun muassa julkisten tilien valiokunnan kanssa parlamentissa. Minä olen ollut aina kiinnostunut julkisen sektorin tarkastusympäristöstä kansainvälisesti. Eri yhteyksissä olen ollut Intesai-organisaatiossa mukana ja minulla on kokemusta neuvottelusta, neuvotteluista ja yhteistyöstä muiden korkeimpien tilintarkastusvirastojen kanssa. Olen myös tehnyt yhteistyötä sellaisten kansainvälisten elinten kanssa kuin esimerkiksi Maailmanpankki, ja sisäisten tarkastajien instituutin kanssa. Olen myös saanut merkittävää tietoa ja kokemusta kansainvälisistä tarkastusstandardeista, kun olen ollut korkeimmissa tilintarkastuslaitoksissa mukana. Minulla on myös kokemusta kolmesta kansainvälisestä tarkastuskomiteasta, muun muassa Euroopan neuvoston vastaava elin Strasbourgissa, jossa olin kolme vuotta puheenjohtajana. Ja olen ollut myös Euroopan investointirahaston tarkastuslautakunnan jäsenenä, samoin kuin Luxemburgissa investointipankissa. Olen tehnyt vastaavia töitä. Olen ollut myös jäsenenä riippumattomassa, siis riippumattomissa instituutioissa, olen niin ikään ollut, ja, ja tilintarkastustuomioistuimen jäsenenä haluan pitää kiinni niistä samoista standardeista, normeista ja eettisistä normeista, joita olen, jotka ovat tähänkin saakka olleet johtotähtinäni, ja haluan osoittaa kansalaisille, mikä on EUn lisäarvo. Haluan osoittaa myös johtajuutta. Uskon, että kokemukseni julkisen sektorin tarkastuksessa, minun johto, johtajuuskokemukseni, sen lisäksi, että minulla on kansainvälistä tarkastuskokemusta. Uskon, että kaikki nämä olisivat valtti minulle, kun tekisin tätä työtä niin tilintarkastustuomioistuimessa. Aiemmissa tehtävissäni olen osoittanut, että olen sitoutunut varmistamaan sen, että julkisia rahoja käytetään tehokkaasti niin, että voimme puolustaa EUn veronmaksajien etuja. Tehtävissäni keskittyisin erityisesti siihen, että Käyttäisin hyväkseni kokemustani ö, tarkastustyöstäni ö, kansallisissa parlamenteissa. Ö, ähm, uskon, että voisin olla voisin tehdä hyvää yhteistyötä niin sidosryhmien kuin jäsenvaltioidenkin korkeimpien tilintarkastusviranomaisten kanssa. Mahdollisena tilintarkastustuomioistuimen jäsenenä tekisin kaikkeni helpottaakseni yhteistyötä kaikkien sidosryhmien kanssa. Tarkoitukseni on, olisi myös maksimoida tilintarkastustuomioistuimen työn ö, tehoavuus. Lähden siitä, että voisin tehdä myös hy- hyvää yhteistyötä budjetinvalvontavaliokunnan kanssa. Jos tämä valiokunta ja parlamentti antaisi, osoittaisivat luottamusta minua kohtaan, tekisin parhaani voidakseni tavata teitä säännöllisesti ja voidakseni kuulla, mitä te, teillä on sanottavana ne. Mielestäni on tärkeää, että yhteistyö ähm, Euroopan parlamentin kanssa on hyväksi ja on tärkeää, että se on vastavuoroista ja se perustuu todelliseen yhteistyöhaluun. Kiitos. Frau Jakobsen, vielen Dank. Frau Jakobsen, äh, kiitokset. Äh, iloitsemme siitä, että jäsenvaltio ehdottaa naista sen vuoksi, että tilintarkastustuomioistuin sitä tarvitsee. Nyt sitten esitteli, olkaa hyvä. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia tästä puheenvuorosta. Olkaa hyvä ja ottakaa kuulokkeenne esiin. Aivan aluksi haluaisin toivottaa toivottaa ähm, tilintarkastustuomioistuimen ehdokas jäsenen tervetulleeksi. Minun täytyy sanoa, että olen hyvin vaikuttunut, kun käyn läpi teidän työkokemustanne. Sehän läheisesti liittyy tilintarkastustoimintaan eri toimielimissä tällä alalla ja teillä on erilaisia saavutuksia alallamme. On hienoa, että Tanska on päättänyt lähettää meille naisehdokkaan. Tilintarkastustuomioistuin ei ole aivan tasapainossa naisten ja miesten jakauman suhteen. Haluaisin ryhmitellä kysymykseni kolmeen eri ryhmään. Aivan aluksi kokemukseeni liittyen – teiltä on kysytty, mitkä olivat kolme kaikkein tärkeintä ammatillista päätöstänne työelämässänne. Ja te vastasitte, että te olette käyttäneet kokemustanne julkisen tilintarkastuksen alalla niin, että voisitte hyödyttää kansalaisia ja varmistaa sen, että julkisia varoja käytetään tehokkaalla ja oikealla tavalla. Haluaisin tietää, mikä teidän mielipiteenne on? Mitä tilintarkastustuomioistuin ja muut vastaavat elimet voivat tehdä, jotta voisimme parantaa kansalaisten elämänlaatua? Kuinka hyvin kansalaiset tuntevat näiden elinten toiminnan? Tietävätkö heitä, että tilintarkastustuomioistuin voi auttaa heitä ja parantaa heidän tilannettaan erityisesti, mitä tulee julkisten varojen käyttöön? Ja edustaja äh, Rova Jakobsen, olkaa hyvä. Äh, kiitos. On aika ainutlaatuista, että minua tässä kuulee, ku, kuulee entinen äh, tu, tilintarkastustuomioistuimen tuomari. Mutta kysymyksenne liittyen kansalaisiin liittyvistä tarkastuksista, kuten minä sanoin tässä minun cv niin niin tämä on asia, joka on lähellä sydäntäni, koska silloin nähdään varsinainen muutos kansalaisten elämässä, kun tämän tilintarkastuksen yhteydessä voidaan osoittaa tärkeitä asioita, jotka vaikuttavat kansalaisten elämään. Tässä voi olla kysymys monista eri tilanteista tai alueista, mutta mitä me minun kontekstissani teimme, niin minun virastoni ajoi eteenpäin sellaista strategiaa, että me tekisimme tällaisia toimintaperusteisia tarkastuksia joka, joka vuosi, jossa keskityttäisiin nimenomaan kansalaisiin pohjautuviin tarkastuksiin. Ja varmistimme, että tämä vaikuttaa sitten sellaisiin niin kuin ihmisiin. Sen vuoksi me valitsimme sellaisia aiheita, että ne vaikuttivat kansalaisten elämään, joka tarkoitti sitä, että me otimme kansalaiset mukaan esimerkiksi kysy- kyselykaavakkeiden kautta, suorien kysymysten kautta. Me otimme yhteyttä erilaisiin laitoksiin ja virastoihin, jotka edustivat kansalaisia ja kyselimme heiltä, mikä on tärkeää. Ja yritimme löytää jonkinnäköisen tällaisen näppituntuman siitä, mikä on tärkeää arkipäivässä. Ja sitä kautta me sitten oikeastaan saavutimmekin erittäin hyviä tilintarkastuskertomuksia, joista sai jotka olivat avuksi, kun parannettiin kansalaisten arkea esimerkiksi terveyskysymyksissä, integraatiossa, sosiaaliturvassa. Ja onnistumme todellakin löytämään sellaisia asioita, jotka vaikuttavat kansalaisiin. Esimerkiksi otimme esiin asioita, joissa tarvittiin poliittista muutosta, tai että kuntien piti vahvistaa toimiaan kuntalaistensa eduksi. Eli sitä kautta minä sanoisin, että nämä olivat menestyksekkäitä ja me saavutimme hyvin paljon. Ja saimme myös hyvin paljon lehdistä tilaa ja hyvää julkisuutta Tanskan parlamentilta myöskin. tämä kysymys, miten kansalaiset tietäisivät, että mitä tuomioistuin voi heille tehdä? No kysymys on siitä, että löydetään oikeat aiheet, otetaan kansalaiset mukaan ja että jotkin tilintarkastukset tehtäisiin kuulemisten ja kyselylomakkeiden kautta ja sitten varmistamalla, että valitaan oikea aihe koska silloin suunnittelun ja materiaalin pohjalta voi varmistaa, että tehdään oikeanlaiset äh, tarkastuskertomukset, jotka vaikuttavat sitten parlamenttiin ja laajemmaltakin. Eikä se ollut se ensimmäinen kysymys. Sitten esittelijä. Eh, Kiitoksia kovasti tästä vastauksesta. Näin ajattelinkin teidän sanovan. Minulla olisi toinenkin kysymys, joka liittyy tilintarkastustuomioistuimen jäsenten riippumattomuuteen. Tämä on tärkeä asia paitsi jäsenten myös itse instituution kannalta. Joskus nimittäin käy niin, että huomamme olevamme hiukan pulassa, kun puhutaan tilintarkastustuomioistuimen jäsenten riippumattomuudesta. Tietenkin poliitikoilla on oma etunsa ajettavanaan. Heillä on oma intressinsä, intressinsä tässä asiassa ja haluavat valita tietyn nime, nimetyn ehdokkaan. Nyt meidän tulisi tietää, minkälaisia sääntöjä meidän tulisi äh, asettaa, jotta saataisiin aikaan lähes absoluuttinen riippumattomuus, vai onko se edes mahdollista? Olkaa hyvä, Pro Jakobsen. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Riippumattomuus on tärkeä kysymys ja mielestäni on hyvin tärkeää, että te pohditte riippumattomuutta, kun valitsette tilintarkastustuomioistuimen jäsenet, sillä on ratkaisevan tar- tärkeää, että kun ihminen on tilintarkastustuomioistuimen jäsen, hän on täysin riippumaton. Uskon, että tämä on jotakin, mihin olen tottunut, sillä minä olen toiminut tilintarkastuselimessä. Sellaiset elimet, hän ovat yleensä täysin riippumattomia, mikään menettely, jonka parlamentti voisi käynnistää, ei kosketa niitä esimerkiksi talousarvioon liittyen. Ne ovat riippumattomia, pystyvät päättämään, minkälaisia kertomuksia tekevät ja mihin keskittyvät. Niitä ei voida painostaa. Ja tämä on minulle tärkeä kysymys päivittäin. Minä olen riippumattoman elimen edustaja ja uskon, että tätä henkeä voitaisiin siirtää tilintarkastustuomioistuimeenkin. On erittäin tärkeää, että tilintarkastustuomioistuin koostuu jäsenistä, jotka ovat todella riippumattomia kaikista mahdollisista jäsenmaiden vaikutuksista. Kansainväliset äh, tilintarkastus standardit vaativat, että tilintarkastuselinten täytyy olla riippumattomia ja täytyy ottaa huomioon myöskin se tapa, jolla tätä riippumattomuutta harjoitetaan. Se vaikuttaa suuresti myöskin suuren yleisön antamaan luottamukseen. Täytyy voida osoittaa, että on riippumaton. Monet kansainväliset standardit vaativat, että että elinten täytyy noudattaa tiettyjä menettelyjä, esimerkiksi eettistä säännöstöä ja tiettyjä muita sääntöjä, joiden kautta myöskin päivä päivältä voidaan osoittaa, että noudattaa selkeitä eettisiä standardeja ja että ne ovat selkeä arvo, jotka hyödyttävät eri toimielimiä. Kiitoksia. Kolegi Hvala. Glede upravljanja eh, Kiitos Me olemme iloisia nähdessämme, että tilintarkastustuomioistuimet uskovat, että tilintarkastukset ovat tärkeitä ja kontvaliokuntahan päätti, että se osallistuu vuoden 2016 menettelyihin. Ja haluaisinkin tietää, Uskotteko tekin, että tällaiset tarkastukset tehokkuudesta ja taloudesta ovat asioita, joihin tekin pyrkisitte? Meidän täytyy puhua myös ekologiasta, laadusta ja etiikasta. Ne ovat myös tärkeä elementti, kun pyritään saavuttamaan Eurooppa 2020 strategian tavoitteet. Ekologia, tasa-arvo ja etiikka, etiikka ovat tärkeitä. Ja näitä tavoitteita pitäisi painottaa tulevaisuudessa sen vuoksi, että nekin ovat tärkeitä kansalaisille. Rova Jakobsen. Thank you, Chair. Well, Kiitoksia puheenjohtaja. Minä arvostan kovasti niitä performanssitarkastuksia, joita korkeimmat tilintarkastuslaitokset ja tilintarkastustuomioistuinkin suorittavat. Ja meidän täytyy varmistaa se, että ää, katamme myös kansalaiset näillä kolmella alalla, jotka mainitsitte, ja etiikka on todella tärkeä asia tässä prosessissa – ja uskon, että sitä voidaan toteuttaa silloin, kun näitä performanssitarkastuksia suunnitellaan, mutta tällaiset tarkastukset ovat erittäin tärkeitä kaikille korkeimmille tilintarkastuslaitoksille ja myös tilintarkastustuomioistuimellemme, joten hyvien kertomusten laatiminen sellaisten, jotka ovat hyödyllisiä parlamentille, on tärkeä asia tilintarkastustuomioistuimelle ja hyvä yhteistyö tilintarkastustuomioistuimen ja parlamentin kesken mahdollistaa sen, että tämäkin valiokunta saa hyvän foorumin poliittiselle päätöksenteolle, jota te teette. Eli tämä performanssitarkastus on erittäin tärkeässä asemassa, kun halutaan välittää viestejä eri valiokunnille esimerkiksi. Letzte Fragerunde, no, Berichterstatter. Viimeinen kier... kysymyskierros. Nyt kun keskustelemme tehokkuudesta ja aikaan saapaisuudesta, haluaisin esittää vielä toisen kysymyksen. Kysymyksen siitä, mikä tehokkuuden aikaan saavuuden välillä on. Usein puhutaan virhetasoista kertomuksissamme ja virhetasot koskettavat kaikenlaisia tilanteita, joissa ollaan toimittu tehottomasti tai ongelmia on ilmennyt eri alueilla ja miljoonia ja miljardeja euroja liittyy toimintaan. Tilintarkastaja voi esimerkiksi käsittää, että jonkinlainen virhe on tapahtunut, virhe on tehty, mutta tämä virhe ei välttämättä vaikuta muihin alueisiin. Kyseessä on kuitenkin silti virhe. Haluaisin tietää, pitäisikö meillä olla jonkinlaisen, jonkinlainen järjestelmä, jonka kautta voimme arvioida sitä, onko tehokkuus vai äh, ovatko saadut tulokset tärkeämpiä. Välillähän tällä voi olla todellista merkitystä ja todellisia vaikutuksia. Kiitoksia. Thank you, Chair. Well, uh, normally you would say that the... Kiitos puheenjohtaja. Yleensä sanoisin, että tämä kattaa talouden, tehokkuuden ja myös EU:ssa te puhutte EUn lisäarvosta – siitä, että toimien ja ohjelmien pitäisi lisätä EUn arvoa ihmisille. Ja kysymys siitä, että pitäisikö sen olla prioriteetti tehdä tehokkuutta, tai tavallaan tehostaa tätä myös tarkastilintarkastuksissa. Se riippuu ihan aiheesta. Joillain alueilla tehokkuus, tehokas tilintarkastus on nimenomaan hyvä ja tehoavuus tai tehokkuus, niin ja vaikutusten arviointi siitä, mikä sitä on, niin äh, monet äh, toimielimet ovat pyrkineet äh, ja laitokset ovat pyrkineet tekemään tästä raportteja, mutta se on hyvin hankalaa. On hyvin hankalaa saada tavallaan mitattua siitä, että on, ovatko toimeet vaikuttanut, mutta minusta meidän aina tulisi pyrkiä siihen, että meillä olisi tällainen EU-kontekstissa e neljän eri teeman yhteistoimi tässä koko prosessissa, kun valitaan, mitä alueita katettaisiin. En ehkä nyt pysty sanomaan, kumman pitäisikö olla yksi vaiko toinen. Sanon vain, että tällainen toimintaperusteinen tilitarkastus on tärkeää niin, että saataisiin siirrettyä enemmän voimavaroja nimenomaan tähän suuntaan. No niin, nyt täällä on koko joukko kollegoita, jotka ovat pyytäneet eh, puheaikaa kaksi eh, minuuttia. Ensin kollega Jalla Sender, olkaa hyvä. Sí, gracias. Eh, señora Jakobsen, la verdad es... Kiitoksia kovasti. Kiitoksia kovasti Jakobsonille ja tässä vaiheessa olen erittäin tyytyväinen siihen, että naishenkilö on valittu ehdokkaaksi. Niin, että voimme kyllä kiittää tästä Tanskan hallitusta siitä, että valitsivat naispuolisen henkilön ehdokkaan. EUhan on pioneeri näissä asioissa. Ja mitä tulee EUn talousarvioon, niin haluaisin kysyä teiltä, miten omien varojen osalta tendenssit, miltä ne näyttävät. Nythän näemme, että 64 prosenttia varoista tulee BKTstä. Eli mitä olette mieltä sellaisesta käsitteestä kuin neutraali valvonta? Meillähän on myös monivuotinen rahoituskehys, joka on seitsemänvuotinen, kun taas tilintarkastustuomioistuin tekee tarkastuksia vuosittain, joten virhetaso ei ole alussa sama kuin lopussa. Onko teillä mitään aatoksia tästä asiasta? Mitä ilmeisimmin Euroopan unionilla on paljonkin kokemusta EVIstä, se saattaa olla ensin haasteellista tilintarkastustuomioistuimelle ja parlamentillekin. Meillähän on ollut joskus vaikeaa saada hyviä tarkastu, tarkastuskertomuksia ja hyviä tarkastuksia tällä saralla. Joten haluaisin kysyä teiltä, voisitteko te ehkäpä auttaa meitä tällaisissa tarkastuksissa? Ja sitten varainkäytöstä nimenomaan jäsenvaltioiden puolella. Jäsenvaltio, jäsenvaltioilla on ollut vaikeuksia varainkäytön suhteen. Esimerkiksi Tanskassa on ollut sellaisia kokemuksia, nimenomaan EU-varojen tarkastuksissa. Sitten siis teillä on ollut Tanskassa ongelmia näiden varojen tarkastuksissa. Eli haluaisin tietää, minkälaisia kokemuksia teillä on ollut. Kun teillä on ollut vaikeuksia, niin oletteko te saaneet apua? Onko jotain kritisoitavaa? Minkälaisia kokemuksia teillä on oman maanne tarkastuksista? Kiitos. Thank you, Chair. Well, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia edustaja Alexander näistä kauniista sanoista. Minäkin olen hyvin tyytyväinen siihen, että olen täällä. Olen onnellinen, että olen ensimmäinen tanskalainen nainen, jota on ehdotettu tähän tehtävään. Tämä on melkoisen uraa luovaa. Teidän ensimmäinen kysymyksenne liittyi äm, vuotuiseen ilmoitukseen on tärkeää, että meillä on vuotuinen taseilmoitus, jonka perusteella tilintarkastajat voivat muodostaa kantansa. Jos tilintarkastustuomioistuin tekisi monivuotuisesta äh, taseesta arvionsa, on hyvin tärkeää, että kaikki tiedot ovat saatavilla, sillä muutoin on hyvin vaikeaa muodostaa kokonaiskuvaa. Minulla ei ole mitään kokemusta siitä, että me antaisimme monivuotuista talousarvioista tilintarkastuskertomusta, mutta ei tämä tarkoita sitä, etteikö näin voitaisiin tehdä. Ensin komission pitäisi kuitenkin voida antaa meille sellainen rahoitusselvitys, joka kattaa monia eri vuosia, niin että tilintarkastaja voi antaa oman lausuntonsa siitä. Uskoakseni standardien mukaan meillä pitää olla vuotuinen rahoitusselvitys, ja se on hyvä ajatus mielestäni, sillä se tekee nopean ratkaisun mahdolliseksi tehdä nopean arvion eri päätöksistä ja hallinnosta, joita vuoden aikana on tehty. Ja ne henkilöt, jotka tämän kertomuksen lukevat, voivat muodostaa mielipiteensä vuosi vuodelta ja sitten sen perusteella myöntää luottamuksensa. Ja te puhuitte myöskin minun äh, pankkitilintarkastuskokemuksestani ja kuten sanoin, minä olen ollut eräässä ähm, pankissa tilintarkastuskomitean jäsen. Se on riippumaton elinpankissa Tämä äh, komitea tekee yksityisen tilintarkastustoimijan tarkastukseen perustuen lausuntonsa ja sitten antaa hallintoneuvostolle lausuntonsa. Tarkoituksena on voida arvioida se, onko tilintarkastus kattanut kylliksi eri aloja ja ovatko varainsiirrot vastanneet niitä laillisia oikeudellisia vaatimuksia, jotka pankin täytyy toiminnassaan täyttää. Euroopan investointipankin kokemukseni olisi hyvä pohja uskoakseni tilintarkastustuomioistuimen toiminnalle, sillä minulla on sen kaltaista kokemusta tätä kautta, joka voisi hyödyttää tilintarkastustuomioistuinta. Ja uskon, että yhteistyö tämän pankin tilintarkastuskomitean kanssa – olisi hyödyllinen, sillä molemmat nämä elimet täyttävät tietyn tehtävän perussopimusten mukaan. Niillä on samanlainen hallintorakenne ja uskon, että olisi hyödyllistä, että meillä olisi lähempää yhteistyötä tilintarkastustuomioistuimen ja investointipankin tilintarkastuskomitean välillä. Ja tiedän, että myöskin äm, tehokkuustarkastuksia on tehty, joten tilintarkastustuomioistuin on toteuttanut koskien investointipankin äm, eri ohjelmia ja myöskin niitä investointirahastoja, joita investointipankki hallinnoi. Joten uskon, että on mahdollista toteuttaa yhteistyötä. Viimeinen kysymyksenne käsitteli kokemustani Euroopan unionin rahoituksen suhteen, siis tilintarkastuskokemustani sen suhteen omassa maassani. Aivan. Minä olen tehnyt jonkin verran Euroopan unioniin liittyviä tilintarkastuksia ähm, seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman puitteissa. Me annoimme tilintarkastuslausuntoja, ähm, kansalliset viranomaiset antoivat niitä eri perusteilla. En ole koskaan tehnyt niitä maatalouden alla, ensiksi, etten olisi halunnut, mutta koskaan en kierrossamme päätynyt maatalousministeriöön toimimaan, mutta ei tämä tarkoita sitä, ettenkö olisi Euroopan unionin toimintaan liittyviä tilintarkastuksia seurannut läheisesti myöskin Tanskassa. Ja kuten minun siellä mainitsin, me olemme tehneet myöskin tiettyjä tehokkuus- kertomuksia, erityiskertomuksia Euroopan unionin ohjelmien toiminnasta Tanskassa. Ja tämä on jotakin, mikä on ollut erittäin hyödyllistä, sillä Euroopan unionin toimintaa koskevat lausunnot ovat myöskin julkisen talouden valiokunnalle tärkeitä. Minuutin, Kiitos, että arvomaan kaksi minuuttia. Thank you, Chair. <clears throat> Good morning, Hyvää huomenta kaikille ja hyvää huomenta Rova Jaakobsen. Oikein mukava nähdä teidät täällä tänään ja olen yhtä mieltä esittelijän kanssa siitä, että olen erittäin iloinen Tanskan valinnasta, että Tanska on valinnut naispuolisen henkilön, mutta kun itse olen suomalainen, niin ei tämä minua nyt niin kauheasti yllätäkään. Omasta mielestäni, ja varmasti kaikki ovat yhtä mieltä tästä asiasta, Euroopan tilintarkastustuomioistuin on avain toimija, kun valvotaan sitä, että Euroopan veronmaksajien varoja käytetään hyvin. Eli minulla on konkreettisia kysymyksiä. Ensinnäkin, miten kehittäisitte DASSia, tarkastuslausumaa, ja haluan tässä kohtaa olla rehellinen. Tehän tietänette, että meillä on tällaista ö, sormella osoittelua, syyllisten osoittelua, ja sitä on tullut vähän kuuma perunakin Luxemburgissa. Minä en halua kutsua sitä sormella osoitteluksi, ei minä shamingiksi. Haluaisin tietää, mikä teidän näkemyksenne on ö, siitä, että että avataan tai julkistetaan näitä todellisia virheasteita jäsenvaltiossa. Ja tämä on sellainen asia, jota minä todella odotan tulevina vuosina tilintarkastustuomioistuimelta, että tässä edisty, edistyisitte. Sitten tällainen suoritustarkastus. Siitähän Georgieva on puhunut paljon, tai toiminnan tarkastus pikemminkin, siitä on puhuttu paljon, ja varapuheenjohtaja Georgievan suusta olemme paljon kuulleet tästä asiasta. Tulisitteko te tekemään työtä, jotta tällainen performanssitarkastus, toiminnan tarkastus paranisi jatkossa entisestään? Ja kolmanneksi, Näettekö te tarvetta virtaviivaistaa tätä prosessia, eri, eri, nimenomaan erityiskertomusten laatimisprosessia? Ja olisiko teistä parempi, että niitä laadittaisiin nopeammin kuin tällä hetkellä on tilanne? Ja jos näin on, niin mitä tekisitte tilintarkastustuomioistuimen jäsenenä? Voidaanko ne vaikuttaa tähän tilanteeseen? Niin, että saisimme ajankohtaisia, oikea-aikaista tietoa koska tämänhetkinen tilannehan on täysin sietämätön. Yleensä mm, kuluu 19 kuukautta kertomusten laatimiseen, ja se nyt ei millään tavalla ole vedenpitävä ratkaisu. Ojakobsen Jakobsen, olkaa hyvä. Kiitos, kiitokset teidän ystävällisestä puheenvuorostanne. Te otitte esiin hyvin tärkeitä kysymyksiä. Ensinnäkin tarkastuslausumasta ja sormella osoittelusta tai miksikä sitä ikinä sitten haluaa kutsuakaan naming and shaming. Minun tietääkseni tarkastuslausuma on kulkenut pitkän kehityskaaren ja se on äh, myös äh, linkitetty kansainvälisiin tilintarkastustandardeihin. On aina hyvä tässä ammatissa olla tietoinen eh, niistä vaatimuksista, joita ihmisillä on, jotka tämän tarkastuslausuman saavat. Ja tilintarkastuslausumien vastaanottajat usein sanovat, että on hyvin vaikea ymmärtää, mistä tilintarkastaja puhuu. Se kieli on niin hankalaa. Joten toki tätä pitäisi työstää niin, että olisi selkeämpää, mistä lausumassa on kysymys ja mitkä ovat ne viestit, joita tässä lausumassa annetaan ja mitä tässä tarkastuslausumassa on mukana. En tiedä niin paljon, kuinka tämä työ tehdään tilintarkastustuomioistuimessa, mutta tässä voisin varmasti käyttää omaa ammatillista osaamista niin ehkäpä jopa vaikuttaa tarkastuslausumaan, jos tämä on tarpeen. Mutta on tärkeää myös ymmärtää, että kaiken pitää tapahtua standardien mukaan se, kuinka tilintarkastajat äh, mielipiteensä esiin tuovat. Ei sitä voi vain äh, hihasta kiskaista, vaan se perustuu tilintarkastajien äh, ammattisääntöihin, ja sitten tämä kysymys äh, sormella osoittelusta, naming and shaming. Jo, osa näistä toimintaperusteisista tarkastuksista, joita on Tanskassa tehty, niissä mainitaan itse asiassa, mikä on äh, virhe äh, aste ja missä se ongelma on. Ja sitten joissain tilanteissa me olemme valinneet ennemminkin, että me annamme tällaisen kattavan laajan näkemyksen. Ja jotta tarkkaan liitettäisiin tämä virhekerroin siihen valtioon, niin tämä oli ehkäpä niin pitkälti tämä virhekerroin, joka on se välttämättömin osio, vaan ne toimet, joihin se perustuu, niihin pitäisi ennemminkin, ne transaktiot, niihin pitäisi keskittyä. Ja tilintarkastustuomioistuin on ehkä nyt siirtynytkin sellaiseen suuntaan, että näistä virhekertoimista annetaan enemmän informaatiota. Mutta en ole ihan vakuuttunut, että sillä kyetään kuitenkaan liittämään yksittäiset valtiot virhekertoimeen tilintarkastuskertomusten pohjalta. Te kysytte myös tästä toimintaperusteisesta budjetoinnista ja tukisinko sitä. En tiedä sitä niin paljon vielä. Mutta aloite kuulostaa hyvältä ja mikäli se on yhdistetty esimerkiksi avaintoimintoindikaattoreihin, silloin se antaisi ehkäpä enemmän selkeyttä siitä, minkälainen vaikutus ja minkälainen toimi siihen liittyy. Toki se voisi antaa selkeyttä, silloin minä sitä kannattaisin. Se saattaisi, antaa, se saattaisi vaikuttaa myös rahoituksen vaikutuksiin. Kolmas kysymys liittyy erityisraporttien valtavirtaistamiseen. Te sanoitte, että se kestää kauan tilintarkastustuomioistuimessa. Kuten sanoin cv niin minä olen osallistunut toimintaperusteisten tarkastusten valtavirtaistamiseen Joten minulla on tästä kokemusta ja toivon, että kykenisin nopeuttamaan näiden kertomusten laatimista. Koska se kokemus, mikä minulla on, on omasta kotimaastani, on se, että me halusimme laatia kertomuksia, jotka antaisivat ajankohtaista ja joustavaa tietoa. Ja julkinen tilintarkastuskomitea halusi, että me saisimme hyvin nopeasti tehtyä nämä raportit tai kertomukset. Eli jos jokin asia yhtäkkiä tuli esiin, niin silloin me kykenisimme laatimaan 6-8 kuukaudessa tästä kertomuksen. Ja me olemme tehneet jopa kertomuksia seitsemässä kuukaudessa. Mutta silloin kyllä siirret, tai silloin kyllä venytettiin kuormitusta ihan äärimmilleen. Mutta kysymys on myös niistä asioista, jotka valitsee. Jos on kysymys pienestä, kapea-alaisesta, silloin voi valita tällaisen joustavamman kertomuksen, joka saadaan laadittua myös nopeammin. Mutta tässä nyt on kysymys joustavuudesta ja oikeasta aiheesta, kun ryhdytään toimintaperusteisen tarkastuksen kertomuksiin. För DIKO, e, kollega de Jong, bitte. Sitten kollegaiden jonkuesta. Hyvä Kiitos eh, puheenjohtaja. Myös eh, minä liityn eh, esittelijän ja muiden puheenvuoroon, vuoroihin teidän CV-stänne ja taustastanne, Rova Jakobsen. On miellyttävää nähdä teidät täällä. Kaksi kysymystä. Ensimmäinen on se, me olemme aikaisemmin jo puhuneet yhteydestä ja kontakteista kansalaisiin, tuleva teidän kolleganne Brenningmeier, mikä kaikki hyvin nyt menee, on Alankomaissa sanonut, että meidän pitäisi lopettaa kaikki nämä vuosikertomukset, koska ne on kirjoitettu niin käsittämättömällä tavalla ja ne eivät sano ihmisille yhtään mitään, vaan asia pitäisi hoitaa ihan toisella tavalla. Ja haluaisinkin kuulla, mitä mieltä te olette tästä. Toinen kysymykseni ihan lyhykäisesti. Te puhuitte myös eturistiriidoista, joka on erittäin tärkeä asia parlamentille ja meille parlamentaarikoille. Meidän on koko ajan oltava varpaillanne. Te kirjoititte tekstissänne, että te tulette omat taloudelliset etunne julkistamaan ja muut mahdollisuudet. Ja luotan teihin, mutta haluaisin kuitenkin tietää, onko kuitenkin paljon. Esimerkiksi onko teillä äh, tällaisia taloudellisia äh, etuja, joista teidän täytyy vielä puhua tilintarkastustuomioistuimen johtajan kanssa? Vai Jakobsen pitää. Jakobsen, olkaa hyvä. Thank you very much for your question. Paljon kiitoksia näistä kysymyksistä. Ensimmäinen kysymys käsitteli yhteyksiä kansalaisiin. Kansalaiset itse asiassa ymmärtävätkö he, mitä nämä tilintarkastuskertomukset ovat ja minkälaisia viestejä tilintarkastaja niihin on kätkenyt. Tämä riippuu kansallisista tilintarkastusvirastoista, sillä ymmärrämme, että jos haluamme vaikuttaa kansalaisten elämään tilintarkastusten myötä, meidän täytyy myöskin muotoilla viestimme selkeäksi. Meidän täytyy muotoilla vuosikertomukset niin, että että tavalliset ihmiset voivat ymmärtää, mistä me puhumme. Olemme tehneet tämän eteen melkoisen paljon töitä. Meillä on ollut erilaisia konsultteja ja journalisteja mukana neuvomassa siinä, kuinka voisimme selkeällä kielellä ilmaista viestimme. Ja uskon, että olemme onnistuneet melkoisen hyvin. Olemme testanneet monien kansalaisten kohdalla sitä, ymmärtävätkö he, mistä meidän kertomuksemme puhuvat ja tulokset ovat olleet hyviä. Tämä on jotakin, minkä eteen täytyy tehdä töitä. Täytyy pyrkiä toimimaan niin, että ihmiset ymmärtävät, mistä puhuu ja mitkä johtopäätökset ovat olleet. Sitten te kysytte eturistiriidoista ja siitä, äh, olenko valmis äh, julkistamaan omat taloudelliset tietoni. Olen täysin valmis tähän. Minulla ei ole mitään sitoumuksia missään yrityksissä, yhtiöissä. Omistan jonkin verran osakkeita. Uskon, että tämä ilmoitus voisi olla hyvin samanlainen kuin monien muiden tilintarkastustuomioistuimen jäsenten ilmoitus. Mitä yllätyksiä ei ole tulossa kiitoksia. Jostakin meidän kollega Stachowski pyysi ensimmäisenä puheenvuoroa ja nyt hän saa puheenvuoron. Mm. Uh, first, uh, I am very glad that uh, Denmark sent us very... Ensinnäkin olen tyytyväinen siihen, että Tanska on lähettänyt näinkin laadukkaan ehdokkaan meille ja on olen myös sitä mieltä, että teidän CVne on erittäin kattava. Olen iloinen siihen, että vastasitte konkreettisin sanoin kysymyksiimme. Minulla olisi vielä pari konkreettista kysymystä. Ensinnäkin, minkälaiseksi näette rakentavat suhteet Euroopan parlamentin kanssa ja tämän valiokunnan kanssa? Miten tämän valiokunnan kanssa kävisitte tällaista rakentavaa keskustelua. Tehän sanoitte johdantopuheessanne, että se on termillisesti tärkeää. Ja Miten tulisitte toimimaan niin, että tilintarkastustuomioistuinten tarkastuksen suhtauduttaisiin vakavammin jäsenvaltioissa? Kiitos. Thank you also for your remarks. Kiitos. No, ensimmäinen kysymys liittyy siihen, kuinka ylläpitää yhteyttä Euroopan parlamenttiin ja tähän valiokuntaan. Ja kuten alkupuheenvuorossani jo sanoin, olen iloinen siitä, että saan nyt olla täällä ja, ja arvostan teidän osallistumistanne, kun me toivon mukaan tulevaisuudessa tapaamme. Ja arvostaisin kaikki kaikkea kyllä, mitä teillä on minulle annettavaa eri alueista ja aiheista, joita pitäisi tarkastella. Tämä on tärkeää informaatiota tilintarkastustuomioistuimelle suunnitteluvaiheessa. Mitkä ovat teidän vaatimuksenne, toiveenne tulevaisuudelle ja tulevais- tuleville kertomuksille? Olisin, ihan mielelläni tulisin tänne valiokuntaan esittelemään tilintarkastuskertomuksia ja tulemaan kuulemisiin tai mitä tapaamisia teillä nyt sitten onkaan, koska minä uskon läheiseen yhteistyöhön poliittisten toimijoiden ja tilintarkastustuomioistuimen välillä. Sen vuoksi, että se on erittäin tärkeää. Luottamus on tärkeää yhteistyölle. Joten kyllä, kyllä minä yhteistyötä tulevaisuudessa tekisin. En nyt ymmärtänyt toista kysymystä. Voisitteko toistaa sen? Uh, about respect, of course. Niin, siinä oli kyse tilintarkastajien kunnioituksesta jäsenvaltioissa. Mitä tekisitte, jotta jäsenvaltiot kunnioittaisivat teidän kertomuksianne? Koska useinhan jäsenvaltiot eivät kunnioita tilintarkastustuomioistuimen kertomuksia. I think it's, it's for an audit uh, institution it's very important that No tilintarkastus uh, uh, tuomioistuimelle on tärkeää, että kertomukset julkaistaan ja että sillä on hyvät yhteydet myös toimittajiin niin, että asiat mainittaisiin paikallisessa lehdistössä myös, koska tämähän luo tiettyä painetta lehdistön taholta tehdä muutoksia. Joten yhteistyö lehdistön ja tilintarkastuskertomusten välillä on hyvin tärkeää, että saadaan aikaan muutoksia jäsenvaltiossa. Kiitos. Ja sitten ECR-ryhmästä kollega Sahnetskin. Madam uh, after the... Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on vain kaksi minuuttia nyt aikaa, joten puhun hyvin lyhyesti. Ähm, Roy Jakobsen, minulla oli teille kiitokset, onnittelut, yksi kysymys ja yksi yllätys. Onnittelisin erittäin hienosta äh, johtopuheenvuorostanne ja näistä hyvin pätevistä vastauksista. Sitten yksi tiedonanto minun ryhmäni ECR-ryhmän puolesta, anteeksi, on se, että ryhmäni tukee teitä ja teidän ehdokkuuttanne ja yllätys teille on on se, että kysymystä ei olekaan. Kiitoksia. Well, thank you for your kind remarks. And, uh... Kiitokset näistä ystävällisistä sanoista ja kiitokset <laughs> tästä yllätyksestä. Se oli miellyttävä. you, Ich habe mich auch noch... Kiitos. Minäkin olen nyt vielä puheenjohtajalistalla. Euroopan tilintarkastus tuomioistuin on tällä hetkellä laajassa muutosprosessissa ja olisi tärkeää, että kaikki uudet jäsenet eivät vain osallistu tu- tai kärsi tästä uudistuksesta, vaan olisivat osallisina. Ja toivon todellakin, että te aktiivisesti tukisitte tätä uudistusprosessia, koska varsinkin mitä tulee byrokratiaan, niin siinä voidaan tehdä vielä paljon parannuksia. Ja uskon myös, että kysymys siitä, että tilintarkastustuomio, tilintarkastajat itse osallistuvat tähän työhön, sitä täytyy huolehtia. Tilintarkastustuomioistuimella on aina ollut eh, eh, se ongelma, että pysyvät eh, jäsenet eroavat ja tilalle tulee uusia. Riippumatta siitä, minkä status teillä on, niin ette koskaan voi olla varmoja, että voitte jatkaa tehtävässänne. Ja sen vuoksi minusta olisi erittäin tärkeää, että tukisitte tilintarkastustuomioistuimen uudistusprosessia. Toinen asia. Me näemme, että tilintarkastustuomioistuin istuin esittelee 35 erityiskertomusta tällä viikolla. On vielä avointa, kuka nämä kaikki lukee. Ja sen vuoksi haluaisinkin sanoa, että kysymys tämän tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen nopeudesta on hyvin tärkeää. Missä vaiheessa ne ovat käytössä ja miten hyödyllisiä ne ovat. Minä olen talousarvioasetuksen esittelijä ja olen saanut lävitse uudistuksen, jossa määritellään, että komissiolla on kuusi viikkoa aikaa vastata ja tilintarkastustuomioistuimella 13 kuukautta. Ja johdanto osan kappaleessa mainitaan, että riippumattomuutta täytyy kunnioittaa, niin me teemmekin. Sen silti olisi tärkeää, että tämä 13 kuukautta ei ole tämä alaraja, vaan yläraja eikä kukaan nyt komissiolta korvia irti väännä, vaikka he viikon kauemmin käyttäisivät. Mutta kuitenkin on tärkeää, että nämä asiat tulevat ajallaan ja, ja monet asiat muuttuvat jo liian vanhaksi. Ja, ja monet asiat, mitkä ovat tapahtuneet aikaisemmin, ovat ehkä tärkeitä historioitsille ja tutkijoille, mutta ei meille. Meidän työllemme on erittäin tärkeää, että me saamme ö, tietoa ja me pyytäisimme sen vuoksi teiltä enemmän tukea. Kiitos. Thank you, Chair. Um, about the reform process. Kiitoksia puheenjohtaja tästä uudistusprosessista. Vastaus on suora kyllä. Minä haluaisin olla osa tätä uudistusprosessia ja haluan toki tukea sitä parhaan kykyni mukaan, koska muutos on välttämätön ja tarpeen tarkastusinstituutioiden kannalta, jotta ne voisivat kehittyä noudattaa parempia käytänteitä, kehittää äh, raportoinnin laatua parempaan suuntaan ja varmasti voin käyttää kokemustani äh, tässäkin hyväksi, koska niissä laitoksissa, joissa toistaiseksi olen ollut töissä, olemme käyneet läpi näitä uudistusprosesseja ja uskon, että voin myötä vaikuttaa tähän. Ja sitten äh, kertomusten laatimisen nopeuteen ja aikatauluihin. Varmasti voisin käyttää kokemustani korkeimmista tarkastuslaitoksista tässä tilintarkastustuomioistuimessakin, jotta voisimme saada näitä kertomuksia nopeammin ja oikea-aikaisemmin. Ymmärrän kyllä ja tiedän, että kyllähän se on pitkä aika, jos pitää odottaa kaksikin vuotta melkein yhtä kertomusta joten teen kyllä parhaani voidakseni vaikuttaa tähän menettelyyn sen kokemuksen siivittämänä, jota minulla on aiemmista työtehtävistäni, niin että raportointi on oikea-aikaisempaa. Kiitos. Haluaako esitteli vielä sanoa jotain? jo puheenjohtaja. Vielä yksi lisää kysymys ja huomio. Me puhuimme korkeampien tilintarkastuselinten roolista ja aikataulukysymyksistä, mutta minulle on tärkeää myöskin se, mikä todellakin on jäsenmaiden korkeampien tilintarkastuselinten rooli Euroopan unionissa. Mainitsisin yhden tapauksen, joka ilmeni muutama kuukausi sitten. Kontvaliokunta ei myöntänyt vastuuvapautta eräälle projektille – ja tilintarkastustuomioistuin oli myöskin tehnyt asiasta lausuntonsa, jossa tätä projektia kritisoitiin ja meille kerrottiin, että äh, epäsäännönmukaisuuksia oli esiintynyt äh, ja epäselvyyksiä tämän projektin yhteydessä ja siksi me valiokunnassa päätimme olla myöntämättä vastuuvapautta – ja äänestimme tästä, mutta täysistunnossa suurin osa Euroopan parlamentin jäsenistä ilman mitään keskustelua myönsivät vastuuvapauden kyseiselle projektille. Tällaisessa tapauksessa mielestäni olisi tärkeää myöskin tilintarkastustuomioistuimen avata suunsa ja kysyä, miksi he tekevät näitä kertomuksia, jos niitä kertomuksia ottaa huomioon. Ymmärrän, että tämä on arkaluontoinen kysymys, mutta Suoraan sanottuna olen sitä mieltä, että tilintarkastustuomioistuin joutuu taistelemaan joka päivä siitä, että sitä kunnioitetaan ja se otetaan vakavasti elimenä. Ei vain kontvaliokunnassa, mutta jotta se voisi olla myös esimerkiksi Euroopan parlamentin ja Euroopan komission vakavasti otettu kumppani. Tämän tyyppisiä tapauksia on ilmennyt viime kuukausina. Jos näin tapahtuu, on tärkeää tuoda asia esiin. Kiitoksia. No niin, mitä tilintarkastustuomioistuin nyt voisi sinä tehdä, koska parlamentti on tämä poliittinen. Eli haluatteko te vielä lopuksi sanoa jotain? Että hyvä niin, kiitokset sydämellisesti tästä kuulemisesta. Kuuleminen on päättynyt ja pyytäisin, että kaikki lähtevät täältä salista paitsi jäsenet ja te voitte jättää kaiken tänne ja tulla takaisin 10 minuutin kuluttua. Voin taata, että täältä ei tavaroita katoa. Mutta nyt kuuleminen on päättynyt ja iloitsemme yhteistyöstä.